Mitä tulee taloussidonnaisuuksiin ja eturistiriitoihin, 5. huhtikuuta on nimetty edustajat Danuta Hübner, Madi Delvaux, Saidab Karim, Jean-Henri Cavada ja Iri Mastalka. Heidät on nimetty siis neuvontamaan komiteaan. Ja varajäseniksi on nimetty Heidi Hautala, Laura Ferrara ja Gerolf Annemans.